Dear colleagues. Hyvät kollegat, on aika aloittaa. Ja aivan ensimmäiseksi haluaisin toivottaa komission jäsenehdokkaan tervetulleeksi, herra Andru Kaitis. Ja vaihdan heti omaan kieleeni. Tämä salkku, joka komission jäsenelle on annettu, se liittyy hyvin pitkälti parlamentin, parlamentin lainsäädäntötyöhön. Tässä on kysymys terveydenhuoltopalvelujen saatavuudesta kaikille Euroopan kansalaisille ja elintarvikkeiden turvallisuudesta kautta koko elintarvikeketjun ketjun. Herra Andri Kaitiksella on 20 vuoden kokemus lääketieteen alalla. Hän on ollut terveysministeri vuosina 2012-2014 ja hän oli myöskin tuossa toimessa silloin, kun Liettua oli Euroopan unionin puheenjohtajamaa 2013. Hän on ollut kuusi toimikautta myöskin jäsenenä Liettuaan parlamentissa ja hän on ollut Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtaja eh, Liettuan valtuuskunnassa, joka edusti Liettuaa eh, valmistelukunnassa. Kuten tiedätte, tämä kuuleminen sen järjestää parlamentin ympäristövaliokunta – me olemme siis asiasta vastaava valiokunta ja sitten liitännäisvaliokuntana tässä on maatalousvaliokunta. Meillä on yhteensä 45 puhujaa, heistä kuusi maatalousvaliokunnasta. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että menettelysääntöjen mukaan parlamentti arvioi komission jäsenehdokkaita heidän yleisen pätevyytensä, heidän eurooppalaisen sitoumuksensa ja heidän henkilökohtaisen riippumattomuudensa perusteella. Ja tietenkin sitten arvioimme, tuntevatko he salkkunsa ja onko heillä viestinnällisiä kykyjä. Jo etukäteen komission jäsenehdokas on vastannut hänelle esitettyihin kirjallisiin kysymyksiin. Englanninkieliset vastaukset lähetettiin jäsenille perjantaina 26. syyskuuta ja kaikki muut kieliversiot on toimitettu jäsenille eilen iltapäivänä. Sitten keskustelun rakenteesta. Komission jäsenehdokas pitää alustuspuheenvuoron joka kestää maksimissaan 10 minuuttia, ja sitten kokouksen päätteeksi hän saa vielä 5 minuuttia, 5 minuuttia aikaa loppupuheenvuoroon. Alkupuheenvuoron jälkeen 45 parlamentin jäsentä esittää kysymystä. Heidät jaetaan neljään eri äh, ryhmään. Ensimmäinen on pisin osio. Siinä on seitsemän pitkää viiden minuutin äh, kysymysvastausosiota. Ja he, äh, nämä kysymyksen esittäjät edustavat poliittisia ryhmiä. Siis yksi minuuttia kysymykselle, kaksi minuuttia vastaukselle, yksi minuutti lisäkysymykselle ja yksi minuutti lisävastaukselle. Sitten toinen kierros 26 kolmen minuutin kysymysvastausosiota ja puhujat tulevat ympäristövaliokunnasta ja kuten sanoin, yksi minuutti alkukysymykseen ja kaksi minuuttia vastaukselle. Kolmas kierros. Tällä kierroksella otetaan kysymyksiä maatalousvaliokunnan jäseniltä, lyhyitä kysymyksiä ja sitten lopuksi vielä seitsemän lyhyttä kysymystä ympäristövaliokunnan jäseniltä. Haluaisin pyytää kaikkia osallistujia kunnioittamaan puheaikoja koska kuulemistilaisuus voi kestää vain kolme tuntia. Ja haluaisin sanoa kollegoille, todellakin pyytäisin heitä kunnioittamaan puheaikaa ja annan jäsenille 10 sekuntia lisäaikaa ja 5 sekuntia lisäaikaa tulkikorjaa ja 10 sekuntia komission jäsenehdokkaalle ja sen jälkeen mikrofoni viedään pois ja äh, ruudussa vilkkuu 10 sekunnin ajan pieni tähtivalo varoitukseksi. Meillä on täällä kokouksessa tulkkaus 23 kielelle, eli jokainen voi puhua omaa kieltänsä ja tämä tilaisuus myöskin välitetään verkkoon. Ja kuulemisen nauhoituksen voi sitten jälkikäteen ladata omalle koneelle. Ja annan nyt heti puheenvuoron komission jäsenehdokkaalle. Hän voi pitää alustuspuheenvuoron.